on valmis keskustelemaan yksityiskohtaisemmin siitä, kuinka tällaista keskustelua voitaisiin jatkaa. Kiitos. Madam Commissioner, and I will... Kiitoksia komission jäsen ja haluan myös kiittää edustaja De Rossa esittelijää. Kollegat, minulla on hyviä uutisia. Nyt on tulossa käsittelyyn viimeinen mietintö, edustaja Kaczmarikin mietintö, joka koskee EUn kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksia. Olkaapa hyvä. Szanowni Państwo, puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvä komission jäsen. Huomenna äänestämme tärkeästä mietinnöstä, joka koskee tulevaa kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Lokakuussa komissio antaa kertomuksen kehitysyhteistyöpolitiikan painopisteistä ja vuoden loppuun mennessä julkaistaan myös asiakirja kehitysyhteistyövälineestä ja Koreassa järjestetään myös foorumi, joka käsittelee kehitysyhteistyön tehokkuutta. Busanissa on mukana myös puheenjohtajavaltion puolen edustaja Perusta keskustelulle on vihreä kirja, joka koskee osallistavaa kasvua ja kestävää kehitystä, joka tuli komissiolta viime vuonna. Valiokunnassa pääsimme sopuun monista kysymyksistä ja olemme myös yhtä mieltä monista komission jäsen Bibalksin tekemistä ehdotuksista. Olemme sitä mieltä, että meidän täytyy keskittyä tehokkuuteen ja konkreettisiin tuloksiin ja sekä vaikutuksiin. Emme kuitenkaan emme halua kuitenkaan luopua täysin tietyistä kriteereistä, vaan meidän täytyy luopua tästä käsityksestä, jossa toimittaisiin ainoastaan niin kutsutuissa helpoissa maissa, jossa on helppo toimia. Meidän täytyy keskittää katseemme kaikkein köyhimpiin ja niihin, joissa maita hallitaan kaikkein heikoimmin. 72 prosenttia maailman ihmisistä asuu keskitulotason maissa – ei köyhimmissä maissa. Emme saa kuitenkaan toimia niin, että tuetaan ainoastaan kaikkein köyhimpiä maita, vaan meidän täytyy ottaa huomioon myös keske, tu, keskeisen tulotason maat. Meidän täytyy myös tehostaa koordinointiponnisteluja ja tässä tarvitaan yksittäisiä jäsenvaltioita. Tässä tärkeä osa-alue on maatalous. Haluaisimme, että painopistealueessa keskityttäisiin köyhimpiin sekä täytäntöönpanon menetelmiin niin, että myös pk-yritykset ja paikallisia aluetaso saadaan otettua huomioon. Tärkeitä aloja ovat myös tasapainoinen kehitys ja ilmastonmuutoksen puuttuminen puhumme osallistavasta kasvusta. Olemme sitä mieltä, että tällaista käsitettä ei saa pelätä. Tämä on sellaista kasvua, joka on köyhien edun mukaista. Siinä otetaan huomioon erilaiset seuraamukset ja pyritään siihen, että on vähemmän sosiaalista epätasarvoa. ja kasvun tulee hyödyttää kaikkia. Tiedämme, että tehtävä ei ole mitenkään helppo ja tämä tuo mukanaan vaikeita asioita, kuten pääsyn työmarkkinoille, parempaa työlainsäädäntöä, parempia sosiaalijärjestelmiä ja niin edelleen. Nämä ovat tärkeitä ja vaikeita tehtäviä. Kehitysyhteistyövaliokunta on useaan otteeseen toistanut, että jos luodaan uusia standardeja tai sääntöjä, kaikkia vanhoja ei saa poistaa ja emme halua että kun luodaan uutta, korvataan kaikki vanhat. Ja tässä on kyse meidän uskottavuudestamme ja luottamuksesta. Kehitysyhteistyön tehokkuutta ei saa pitää tekosyynä poistaa tai vähentää tiettyjen kehitysmaiden apua. Meidän täytyy toimia johdonmukaisesti lupaustemme mukaisesti. Kiitän kaikkia parlamentin jäseniä, sihteeristön jäseniä ja muita, jotka olivat mukana tässä työssä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kaczmarek. Täällä on useita puheenvuoropyyntöjä. Ensinnäkin annan puheenvuoron Ska Kellerille. Kiitoksia ja kiitoksia paljon myös esittelijälle. Se, että saadaan tuki eh, tehokkaaksi on erittäin tärkeää kehitysyhteistyössämme. Ja minä uskon, että nämä periaatteet ovat juuri niitä tärkeitä ja näin saammekin kehitysapumme tehokkaaksi. Ei tulisi kuitenkaan sekoittaa tuen tehokkuutta vastinetta rahalle käsitteeseen. Kehitys ei tule yhdessä yössä. Koulujen määrän rakentaminen ei kerro mitään siitä, minkä laatuista on koulutus, jota tuossa koulussa tar- tarjotaan, eikä tulisi langeta siihen ansaan, että vaaditaan lyhyen aikavälin tuloksia, jotka eivät välttämättä edes tue pitkän aikavälin kehitystä. Kehitys vaatii aikaa ja olen pahoillani, jos se sovii ihmisten vaalisuunnitelmiin, mutta sellaista se elämä on ja näin asiat toimivat. Ei tule unohtaa pitkän aikavälin perspektiiviä. Kiitoksia. Edustaja Cortes, seuraavana. Señor presidente, el actual contexto de crisis nos obliga a replantearnos... Herra puhemies, nykyinen kriisikonteksti tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pohtia yhteistyötä ja apua. Meidän pitää olla tehokkaampia ja saavuttaa enemmän, kun taistelemme köyhyyttä vastaan. Tämä on tilaisuus koordinoida paremmin jäsenmaiden välillä – meillä on nyt mahdollisuus tehdä enemmän, mitä tulee apuhankkeisiin, ja me tiedämme, että tämä apu ei tule riittämään köyhyyden poistamiseen sinällään. Kun ajatellaan, mitä Euroopassa eurooppalaisilla ja kansainvälisellä tasolla pitäisi saada aikaan, meidän pitäisi todennäköisesti uudelleen arvioida prioriteetteja, meidän pitäisi pohtia sitä, että mitkä ovat ne prioriteetit, joita me haluamme käsitellä ensin, jotta voisimme poistaa köyhyyden. Toiseksi meidän pitäisi saada aikaan parempia rahoitusmekanismeja. Tämä on välttämätöntä. Kehitysapu ei sinänsä riitä köyhyyden poistamiseen. Meidän täytyy tukea sitä ottamalla tähän mukaan transaktioverotus. Ja kun taistelemme köyhyyttä vastaan. Meidän täytyy liittää nämä toimet ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Ja me tarvitsemme myöskin yhteistyötä kehitysmaiden kanssa, jotta me voisimme tehdä yhdessä töitä. Kiitoksia. Kiitoksia, seuraavan edustaja Roittova. Kiitoksia, puhemies. Tuen täysin Euroopan kehitysrahastoa yhtenä EUn budjetin Ne Olen oikein ilahtanut siihen, että kollega Kaczmarek on suhtautunut erittäin vapamielisesti tähän asiaan, varsinkin kun painostetaan valvomaan paremmin menettelyitä, avoimuutta ja tehokkuutta. Meidän täytyy välttää korruptiota. Olen myös samaa mieltä hänen kanssaan siinä, että se, että keskitytään niin sanottuihin turvallisiin maihin, niiden maiden kustannuksella, se saattaa olla suurimpia riskejä, on ongelmallista, sillä suuremman riskin maat saattavat tarvita apua enemmän. Haluaisin myös toistaa varoitukseni kohdassa 84 siitä, mm, että maatalousmaan ostaminen, jota kiinalaiset investoivat tekevät, mikä taas sitten uhkaa paikallisia viljelijöitä, on vaarallinen tapa edetä. Kiitoksia. Edustaja Ferreira Sorona. Kiitos puhemies. Tässä tärkeällä siellä on johdonmukaisuus tai pikemminkin epäjohdonmukaisuus mitä tulee kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteisiin käytännön tasolla. Toisaalta sanotaan, kuinka tärkeitä tiedonsiirto, voimavarat ja muut asiat ovat. Ja sanotaan, että nämä ovat tärkeitä siinä, että kehitetään joidenkin maiden riippumatonta kasvua. Mutta toisaalta puhutaan maailmankaupan ja rahoitusjärjestelmän vapauttamisesta. Ja tämä taas vaikeuttaa näiden maiden kehitystä. Tunnustetaan se, että julkinen koulutus ja terveysjärjestelmä ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta toisaalta meillä on rakenteellisia Maailmanpankin valuuttarahaston järjestelmiä, jotka aiheuttavat haittaa tälle. Tällainen uusi kolonialistinen näkemys on edelleen vallalla. Ja nämä ovat ainoastaan joitakin esimerkkejä tästä epäjohdonmukaisuudesta. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Paska. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Kun nykyaikaistetaan eurooppalaista kehitysyhteistyötä, niin se on seurausta siitä, että meidän täytyy varmistautua siitä, että rahoitustukea annetaan liittävästi kehitysmaille, jotta ne sitten vähitellen siirtyvät tehottomuudesta sellaisen työn tekemiseen, josta on hyötyä yhteiskunnalle. Samalla meidän täytyy varmistautua siitä, että elinkeinoelämä, ympäristö ja muut tulee huomioon. Meidän tulee opettaa nämä määrämaiden ihmiset kalastamaan, emmekä saa antaa heille vain kaloja. Miss komission edustaja, minä lupasin, että me lähdemme viittavaille puolen yön täältä kotiin, joten puhukaa sen mukaisesti. Kiitoksia herra puhemies. Hyvät jäsenet, kiitoksia hyvin paljon esittelijälle tästä mietinnöstä. Se sopii hyvin tähän käsillä olevaan keskusteluun ja heijastaa tulevaa politiikkaa. Ja se menee hyvin pitkälle siihen keskusteluun, jota me olemme juuri saaneet aikaan. Meillä on ollut julkinen kuuleminen vihreän kirjan suhteen. Olemme saaneet erittäin paljon vastauksia eri toimijoilta. Ja nämä kaikki tiedot ovat meidän web-sivuillamme. Tämän kuulemisen jälkeen komissio luonnostelee tällä hetkellä lausumaa, joka tullaan julkistamaan lokakuun puolivälissä. Kun me tarkastelemme tilannetta, olemme mielissämme siitä, että on hyvin vähän erimielisyyttä liittyen siihen, kuinka voisimme tehostaa Euroopan unionin kehityspolitiikkaa. Meillä on erittäin tärkeä rooli ja meidän pitää tukea mukeen ottavuutta ja kasvua. Parlamentti tukee näitä vihreän kirjan aloitteita, mitä tulee ruokaturvallisuuteen ja energiaan. Ja me olemme myöskin parlamentin kanssa samaa mieltä, kuten teidän mietinnössänne on todettu, äh, sen suhteen, että on erittäin tärkeää taata hyvä hallinto köyhyyden vastaisen taistelun vuoksi ja saada toimivia hallinto- ja verotusjärjestelmiä. Me haluaisimme parempaa läpinäkyvyyttä, mitä tulee Euroopan unionin kehitysapuun ja komissio tässä korostaa paikallisen alueviranomaisten roolia ja myöskin kansallisten viranomaisten roolia. Me haluaisimme tukea jatkossakin erityisesti terveydenhuolto- ja koulutuspalveluja ja köyhyyden vastaisen taistelun pitäisi olla erilaisten indikaattoreiden säätelemää näin me saamme parhaita mahdollisia toimia aikaan köyhyyden vastaisessa taistelussa laajemmassa mielessä. Olemme samaa mieltä läpinäkyvyyden suhteen. Kaikki olemme mielessämme siitä, että Eurooppa-neuvosto on vahvistanut jäsenmaiden toiveet vahvistaa ja nostaa tukimääriä, mitä tulee kehitysapuun 0,7 prosenttiin. Olemme myöskin hyvin mielissämme teidän mietintönne suhteen siitä, että tämä on liitetty ulkopolitiikkaan ja maahanmuuttokysymyksiin. Olemme myöskin samaa mieltä, että meidän pitää keskittyä niihin maihin, joissa on kaikkein suurin tarve Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me keskittyisimme vain näihin helppoihin, Päinvastoin me haluamme tukea haavoittuvia valtioita. Se on hyvin tärkeä rooli kehitysapupolitiikkaa. Me jaamme teidän mielenkiintonne ja otamme huomioon parlamentin huomiot, mitä tulee riskien jakamiseen ja yksityisen sektorin rooliin ja tehokkaisiin rahoitusjärjestelmiin. Olemme ottaneet huomioon myöskin teidän huomionne sukupuolten tasa-arvon tärkeyden suhteen, mitä tulee kehitysmaiden tilanteeseen. Tämä tilanne on sellainen, että löydämme parlamentin ja teidän mietinnöstänne paljon mielenkiintoisia aloitteita ja haluaisin kiittää teitä hyvin paljon työstänne. Kiitoksia hyvin paljon herra puhemies ja hyvät jäsenet. Kiitos. Having... Ja minä puolestani haluaisin kiittää teitä, hyvä komission siitä, että olette niin kärsivällinen, että olette täällä paikalla loppuun asti. Kiitoksia edustaja Kaczmarek tästä mietinnöstä. Näin keskustelu on päättynyt. Ennen kuin lähdemme pois muutama ilmoitus, ja tämä tulee nyt tsekiksi. Viktor Spaskis kertoi minulle uudesta kehityksestä ja pyysi välittämään